huomioita, niin nämä nimistykset vahvistetaan. Ja olemme saaneet neuvostolta viiteen asiaan liittyen tietoja. Ne liittyvät Europoliin, direktiiviin, joka liittyy oleskeluun ja matkustamiseen kolmansien maiden asukkaiden kanssa, tietosuoja, asetus ja tietosuoja direktiivi. Ja 12. huhtikuuta alkaa kolmen kuukauden määräaika, jonka aikana parlamentti voi ottaa kantaa näihin asioihin. Oikeudellisten asioiden valiokunta on tehnyt oikaisuja kahteen parlamentin hyväksymään tekstiin. Artiklan 298 mukaan nämä oikaisut hyväksytään, mikäli 24 tunnin aikana ryhmä tai vähintään 40 jäsentä eivät pyydä, että asiasta äänestetään. Ja tekstit ovat saatavana täysistunnon nettisivuilla ja